Eli aloitamme kohdasta kahdeksan. Kyseessä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maaseuturahaston tuesta maaseudun kehittämisen annetun asetuksen 1698-2005 muuttaminen. Tästä mietintöluonnoksestahan on jo keskusteltu, eli voimme aloittaa äänestykset. Aloitamme ensin siis äänestyksen kohdasta, esityslistan kohdasta kahdeksan Tämän jälkeen kohdasta 9, joka liittyy suoriin maksuihin. Ja seuraavaksi vielä kohta 10 antibioottiresistenssi. Eli nämä kolme äänestystä aloitamme välittömästi. Tässä nyt valtavasti meillä on tänään työtä, joten aletaanpa sitten hommiin. Jos teillä ei ole huomioita, niin äänestykset alkavat. Ja aloitamme tosiaan tästä maaseudun kehittämisen maatalous rahastosta. Oletteko kaikki valmiina? No niin. Joten äänestys alkaa. Tarkistus regi 4. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, hyvä. Äänestys päättyy. Regi 4 siis. Hylätty. Seuraavaksi äänestys alkaa tarkistuksesta 9. Tarabellalta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistus 9 on hyväksytty. Seuraavaksi äänestys alkaa tarkistuksesta kolme esittelijältä. Äänestys on siis alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 on vedetty pois tarkistus 11 ja seuraavaksi äänestetään siis tarkistuksesta 4. Tarkistus 4 esittelijältä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 5 esittelijältä sekin. 5, 5. Kiitoksia. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 12. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 6 esittelijältä. Tarkistus 6. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 13, Lavia ja muut. Äänestys on alkanut 13. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme yhtenä ryhmänä kaikkein tar- tarkeimmasta kohdasta tarkistukset 7, 8, 1 ja 2 yhtenä ryhmänä. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Hienoa, hienoa. Ja sitten vielä viimeiset kolme regivaliokunnalta. Tässä on kappale 13. Regi 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Regi 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja Regi 3. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, hylätty. Seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöpäätöslausumaehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hienoa, kiitoksia. Tämä oli siis lainsäädäntöehdotus. Ja seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys päättyy. Aina kolme vasta ääntä joka kohdassa. Ja sitten lopuksi äänestämme öö, mietintöluonnoksesta. Niin, ja puheenjohtaja korjaa neuvottelutuloksesta neuvoston kanssa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hienoa, suurella enemmistöllä hyväksytty tämä ensimmäinen. Kiitoksia esittelijä. Passiamo al secondo. Nyt siirrymme tähän seuraavaan äänestykseen. Passiamo al secondo, modifica del... siirrymme siis seuraavaan, eli kohta yhdeksän. Tämä 73.2009 asetuksen muuttaminen yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annettu neuvoston asetus. Ja me voimme aloittaa saman tien tämän äänestyksen. Hyvä, joten äänestys alkaa tarkistuksesta neljä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 29. 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestys alkaa tarkistuksesta 30. 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 esittelijältä. Äänestys on alkanut. 5. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 7. 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta. Äänestämme tarkistusta 32. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 34. 34. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 35. Äänestämme tarkistusta 35. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestys alkaa tarkistusta 36. 36. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 37. Äänestys päättyy. Hylätty. Dichiaro aperta la Seuraavaksi ään, tarkistus 38. 38. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 39. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys on alkanut. 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys on alkanut. 12. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 40. Äänestämme nyt tarkistusta 40. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Koska 40 hylättiin, meillä on Olenitskalta suullinen tarkistus. Haluatteko sanoa tästä jotakin? Vai vastustaako joku tätä suullista tarkistusta, siitä äänestämistä? Ei, joten voimme. Haluatteko sanoa jotain? Luigi. Panie przewodniczący, wysoka komisio... E, pro... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minun ehdotukseni on se, että määritelmä liittyen periytymiseen, koska tämä on erityisen tärkeä kansallisissa lakijärjestelmissä, tämä määritelmä pitäisi jäädä jäsenmaiden toimivallan piiriin, eli tämä pitäisi uudelleen muotoilla toimet koskien periytymistä kansallisessa lainsäädännössä. Tämä tulisi siis jäädä artikla 43. Kiitoksia, jos kukaan ei vastusta tätä suullista tarkistusta. Voimme äänestää siitä ja nyt siis äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hyvä, jatketaan. Tarkistus 41. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 42. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 43. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 44. Äänestys on alkanut. neljä. Hylätty. Tarkistus seitsemäntoista. esittelijältä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 18. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 20. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 22 ja 23 yhdessä. Äänestys on alkanut. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestys 45. Tarkistuksesta äänestys on alkanut. 45. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten 46. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 47. Äänestys on alkanut. Tarkistus 47. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme yhtenä ryhmänä Eli nyt äänestämme todella yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 24, 25, 26, 1, 2 ja 3. Äänestys yhtenä ryhmänä on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 48. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. Ja vielä tarkistus 27. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna. Lainsäädäntöehdotus näin muutettuna. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme lainsäädäntö päätöslauselmaehdotuksesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Hyväksytty. Ja lopuksi äänestämme päätöksestä käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa tarkoituksena ensimmäisen käsittelyn sopimus. Loppuäänestys siis. Ovat kaikki äänestäneet. Hyvä. Hyväksytty. Kiitoksia paljon. Näin myös tämä toinen mietintö on hyväksytty. Kiitoksia esittelijä. Possiamo passare al punto 10. Ja näin voimme siirtyä kohtaan 10 antibioottiresistenssi. Haluaako varapuheenjohtaja Paussen käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä varapuheenjohtaja. Tack, herr Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoillekin. Tämähän oli eh, helppo homma oikeastaan, koska eh, koska yksimielisyys löytyy, löytyy helposti 35-38 tapauksesta. Nyt sitten ne eh, jäljelle jääneet kohdat, joissa ei olla ihan samoilla linjoilla, eh, mutta siitä huolimatta tapa, eh, käytuvatko vai säilyvätkö nämä, eivät ne kuitenkaan sitten loppujen lopuksi riitä mm, heilauttamaan tätä päätöslauselmaa. 39 muutosesitys on minusta vähän kunniatonta lokeroida eläinlääkärit viljelijöiden kanssa samaan lokeroon. Tämän pitäisi tuoda vaikeuksia välttämättä viljelijöille, mutta ei ole oikeastaan rehellistä todeta, että tällainen raportointi muutos tulee jää ikään kuin sitten näkymättömäksi eläinlääkärien kannalta. Niin kuin tässä tapauksessa sitten kävisi sitten vii, numero 50 ollaan eri linjalla myöskin. Ja nyt on tullut sitten tällaisia lobba, lobbareitteiden kirjeitä, joissa on ihan väärän tilastot. Tämä on oikea tilasto koskien Tanskaa esimerkiksi tietyt eläinlääkärijärjestöt toteavat, että, että, antibioottien myynti on edennyt samalla tasolla kuin ennen. Se on virheellinen tieto. Toivottavasti sitten tämä on teidän omien, oman äänestyskäyttäytymisen taustalla. Puolan ja ääntä tässä yhteydessä et, koska tässähän ovat sitten niin, niin pehmeät ja niin jo, joustavat muotoilut kuin vain mahdollista. Tässä ei ole mitään tällaista ö, pakkoa, vaan, vaan kehotetaan olemaan tarkkana. E, samoin tämä yleinen ter, ter, terveys, on, on, onko, onko, se, onko se nyt sitten eläinten terveyttä tai kansanterveyttä, mit, miksi me sitä nimitämme, yhteys kuitenkin psyykkisten ja fyysisten sairauksien yhteys on, on vähän mm, kyseenalaista kuitenkin. Tämä englanninkielinen sana well-being pätee kaikkein possuista härkiin ja kaikkein sitä väliltä kun ne 55 muutosesityksessä Customs sanoo, että kyllä se on, se on oikein hyvä kuvaamaan eläinten hyvinvointia. Eli kiitos vielä yhteistyöstä ja erinomaisesta yhteen hiileen puhaltamisesta kaikille kollegoille. Kiitoksia. Sono io ringraziare vicepresidente Paulson, se siamo d'accordo. Kiitoksia varapuheenjohtaja Paulsen ja nyt todella voimme aloittaa äänestyksen. Ensiksi Tarkistus 30. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yksimielisesti. 31. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 32. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 33. 33. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 34, 35 ovat identtiset identiset, niistä äänestetään yhdessä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Tarkistus 36. 36 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty, hyväksytty. Onnittelut Hoislingille. Sitten tarkistus 37. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys on alkanut 38 ja hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. tarkistus 40. 40. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 41. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 43. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 44. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 45. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty tarkistus. Neljäkymmentä kuudesta, neljäkymmeneen yhdeksään, neljäkymmentä kuusi, neljäkymmentä seitsemän, neljäkymmentä kahdeksan, neljäkymmentä yhdeksän yhtenä ryhmän äänestys on alkanut. Eikö sovi? No, sitten yksi kerrallaan. Eli äänestämme yksinomaan tarkistusta 46. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 47. Yksi kerrallaan mennään. 47. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tässä tuloksessa hylätty. Eli nyt tämä onkin hyväksytty, koska tasan meni 48, votazione aperta. Seuraavaksi 48. Äänestys on alkanut. 48 on hyväksytty. 49. Äänestys on alkanut. 49. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yes. You want to take the floor? Mark Tarabella ha chiesto la parola. Mark Tarabella saa puheenvuoron. President, je voudrais juste qu'on nous explique. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin vain huomauttaa, että tässä me tarvitsemme enemmistön, että tämä on hyväksytty. Tässä on kysymys tarkistuksessa 47 siitä, että me tarvitsemme enemmistön, että tämä on hyväksytty, jos on tasa äänet, niin silloin se on hylätty. Grazie Mark, il segretariato. Kiitokset Mark. Todella olette aivan oikeassa. Tämä todella kuitenkin on hylätty, koska kyseessä oli tarkistus. Grazie Mark. Proseguiamo. Kiitokset vielä Markille tästä selvennyksestä. Seuraavaksi tarkistus 50. 50 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No äänestäkää, äänestäkää. Ovat kaikki nyt äänestäneet 50. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 51. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Hyvä. Hyväksytty. Tarkistus 53. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. Seuraavaksi 54. Äänestys on alkanut. 54. Ei, hetki, hetki, hetki. Tässä oli nyt virhe. Siis 54 äänestys alkaa uudelleen. Tarkistus 54 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 55. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. ei sentään yksimielisesti. Seuraavaksi tarkistus yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja siirrymme näin tarkistukseen kaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Kolme, kolme. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tasatilanne jälleen. Onko se nyt hylätty? Che significa uguale, respinto. Hmm? Ah, a oublié d'appuyer sur son bouton, donc ça fait une voix de plus. Stéphane, hän unohti painaa nappia, eli tässä olisi yksi ääni lisää. Toistamme tämän äänestyksen ja katsomme, että kaikki koneet ovat päällä ja toimivat. Eli siis äh, vielä tarkistus kolme, Pausen, Schaldemus, Puve äh, ja niin edelleen. Tarkistus kolme vielä uusinta äänestys. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Lamento 4. Tarkistus 4, Jekle Mathieu, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys on alkanut. Tarkistus 4, ensimmäinen osa siis, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt toinen osa. Edelleen siis tarkistus neljä toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Ja nyt eh, edelleen johdantosan kappaleet. Nyt tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jos teille sopii, niin äänestämme yhtenä ryhmänä 6, 7, 8, 9, 10 ja 11, 6, 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt 12. Tarkistus 12. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 13. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten 15. 14 raukesi, joten tarkistus 15. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 16. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 hylätty. 17. Tarkistus 17. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Tarkistus 18. 18. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20. Paussin ja muut. Tarkistus 20. Johon tuossa kappale C. Äänestys on alkanut. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 22. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus. Haluaako Rova Pausin ottaa, käyttää tästä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ode. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Tämä on tällainen juridinen kysymys oikeastaan. Kyse on siitä, että, että antibioottia annetaan ennaltaehkäisevässä sairaanhoitomerkityksessä. Yes esimerkiksi kasvun lisäämiseksi. Se on kiellettyä kautta Euroopan, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta e, tätä ei millään tavalla seurata eikä valvota. Se on lienee tarpeen. Kuten tiedätte, että laki ei toimi ennen kuin sitä voidaan valvoa ja mahdollisesti sitten langettaa pakotteita tai jotain rangaistuksia väärinkäytöksistä. Contrari, Elisabeth, favorevole. Kiitoksia. Vastustaako joku siitä, että äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta? Ei, joten voimme äänestää tästä tarkistuksesta. Äänestys on alkanut ja päättynytkin. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 25. 25 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 26. Äänestys on alkanut. Sekin on hyväksytty. Aini niin, äänestys on päättynyt. Sitten 27. Äänestys on alkanut. Hyväksytty. Tartus 28. Hyväksytty. Sitten 29. Hyväksytty. Loppuäänestys tästä päätöslauselmaesityksestä. Näin muutettuna äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hienoa. Laaja enemmistö tukee tätä. Onneksi olkoon. E adesso, colleghi, essendo già arrivato il commissario John Dalli, facciamo una piccola... Niin, tässä nyt äh, me olemme, haluamme muuttaa tätä järjestystä hieman. Martin, käännynkin nyt sinun puoleesi. Äh, nyt vuorossa on komission jäsen. Komission jäsen äh, kuvailee meille kabinettinsa ohjelmaa. Pidämme tässä minuutin tauon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 Bene, se siamo pronti diamo inizio. Jos olemme valmiita, voisimme sitten jatkaa. Il Aluksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen John Dallin. Hän huolehtii terveys- ja suoja asioista Ja haluaisimme nyt kuulla häneltä ohjelman, työohjelman vuodelle 2012, jossa parlamentin ja komission yhteistyötä on korostettu. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, joten kiitoksia. Eli kuten tavallisesti teidän puheenvuoronne jälkeen, hyvä komission jäsenkollegat asettavat kysymyksiä. Olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman. Good morning, honorable members of the... No, äh, hyvää huomenta äh, kaikille. Äh, ilahduttavaa saada täällä, täällä käydä. Tämä nyt, nyt olen noin vuoden verran ollut komissaarina ja se saman verran on aikaa myöskin sitten siitä, kun täällä viimeksi kävin täällä puhumassa teille maatalousvaliokunnan jäsenille arvostan tämän valiokunnan ja koko parlamentin työtä suuresti ja aion jatkaa omalta osaltani tätä menestyksestä yhteistyötä. Nyt haluaisin työ- toimintaohjelmastamme nostaa esille muutaman avain, avainkohdan tälle ja ensi vuodelle. Ja myöskin nykyhetken ongelmista, ongelmia aion, aion sivua. En tietenkään kaikkia mahdollisia asioita kyllä kykene tässä ottamaan esille. Arvoisat jäsenet voivat sitten omissa kysymyksissään niitä niitä mainita. Eläinten terveydestä ensin. Perusperiaatteena on tietenkin ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisy on aina parempaa kuin hoito. Mehän tiedämme kaikki, mitä eläintaud- minkälaisia vaikeuksia eläintaudit saattavat viljelijöille, talouselämälle ja yhteiskunnalle ylipäätänsäkin aiheuttaa. Nyt painot, painotamme e, en, en, ennaltaehkäiseviä toimia, tautien seurantaa ja valvontaa tilojen turvalliseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja myöskin sitten pyrkiäksemme vähentämään eläintautien vaikeuksia, aiheuttamia seurauksia silloin, kun niitä sitten sattuu. Ja tätä tavoitetta tavoittelemme eri ehdotuksin, joista tuoreinta, tuoreimman toivomme hyväksyttävän, hyväksyttävän ensi vuonna. Tässä sivutaan peruskysymyksiä, esimerkiksi eläinten perusteita, periaatteita, eri toimien ja toimijoiden, muun muassa eläinlääkäreiden osuutta, samoin kuin eläintautien ehkäisemistä, riskien vähentämistä, käyttäytymistä ja, ja bioturvallisuutta. Samaa kautta pyritään myöskin parantamaan joustoa, äh, mahdollisuutta sopeutua uusiin haasteisiin, nousee uusiin puhkeaviin tauteisiin ja pyrkiä sitten myöskin hyödyntämään äh, tieteen ja teknologian äh, saavutuksia esimerkiksi rokotteiden ja elektronisten tunnistusjärjestelmien käyttöönottoa. Uudesta laista saamme myöskin sitten vakaan pohjan makaan pohjan sitten 2012 ehdotuksellemme. Tämä, tässä toisessa ehdotuksessa sivutaan sitä, miten sitten voidaan eläinten terveyttä rahoituksellisin toimin e-, edesauttaa. Uusi eläin, eläinten terveyslaki täydentää sitten, täydentävät säännöt sitten eri valvontatoimista tämän elintarvikeketjun varrella ja ylipäätänsä eläinten terveyden osalta näitä valvontatoimia tarkastetaan ja uudistetaan niin, että ne ovat sitten paremmin linjassa nykypäivän vaatimuksen, vaatimusten kanssa niin, että myöskin kaikilla sektoreilla on vähän samansuuntainen lähestymistapa on ikään että tarkastusmaksuin pyritään sitten varmistamaan rahoitus näille valvontatoimille toimijoilta perittävyn maksujen kautta. Samoin on myöskin sitten tarkoitus muuttaa lainsäädäntöään tarkastusten ympärillä, mitä tulee esimerkiksi siemen turvallisuuteen ja kasvien suojelu. Kaiken kaikkiaan koko kenttä kaipaa nykyaikaistamista. Tässä tarkastuksessa pyritään harmonisoimaan toimintoja esityisesti tarkastuksissa ja pyritään poistamaan tämän, äh, tämän sirpaloituneisuuden niin, että sillä tavalla, että luodaan e, yhteinen, äh, yhteinen tarkastusmenettely esimerkiksi, mitä tulee tuontitavaroisiin. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa edellyttää myöskin sitten eläinlääketieteelliset tarkastukset rajoilla. Nämä ovat äh, lähinnä ollut tähän asti. Säännöt ovat toimineet aika hyvin, mutta nämä ovat aika monimutkaisia ja niitä voitaisiin sitten saattaa paremmin linjaan muun eu lainsäädännön kanssa mielestämme. Mitä sitten tulee riskipohjaisen perusteisempaan fyysiseen tarkastukseen, sitä tehostetaan, niin siinä pyritään ottamaan huomioon tekniikan kehittäminen ja myöskin sitten eri tietokannat tätä taustaa vastaan tarkastuksen, tar, tämän uudistuksen tarkoituksena on parantaa kontrolli- ja valvontaresursseja ja myöskin sitten varmistamaan sen, että, jokaisen, että rajalla tehtävät tarkastukset vastaavat maahan alueelle tulevien kasvien, kasvien eläinten ja näin poispäin muiden tuotteiden riskiprofiilia. Tällä tehostetaan unionin rajatarkastusjärjestelmiä yhdenmukaistamalla niitä ja tehostamalla niitä. 2012 toimintaohjelmassa on myöskin kasvin, terveyslakia uudistamassa. Tässä on tarkoitus e-, estää kolmansista maista tulevien haitallisten ja vahingollisten eliöiden leviäminen, sillä on tarkoitus turvata maataloutta, metsätaloutta e, ja ympäristämme ulkomaisia tuholaisia vastaan. E, e, vaaralliset sairaudet ja tuholaiset ovat yhä uhkaavampia muilta mantereilta ja tämä ilma, muuttava ilmasto tekee, tekee myöskin sitten alueemme yhtä haavoittamaksi tälle uhille. Tässä kaivataan varhaisia toimenpiteitä erilaisten tautiepidemian leviämistä, leviämisen hillitsemiseksi. Äh, äh, kostannukset ovat tämän monimutkaisen ohjelman äh, toteuttamisessa olleet myöskin kohtuuttoman korkeat. Me pyrimme 12 miljoonan määrärahaa 2012-2020 välisenä aikana käyttämään tehokkaammin. Ennaltaehkäisy on avainsana ja se on, tulee myöskin sitten pitkällä aikavälillä halvemmaksi, koskee niin kasveja kuin eläimiäkin. On syytä myöskin äh, äh, äh, mainita siemen ja lisääntymis lainsäädäntö, uudistaminen. Siitä nyt sitten eläinten hyvinvointi. Ensinnäkin pitää, haluan painottaa omaa, omaa kertomustani eläinten kuljetuksesta, ja siinä on tarkoitus uudistaa ja saada kuva nyky, nykytilanteesta ja pyrkiä sieltä tunnistamaan tehokkaimmat keinot ongelmien ratkaisemiseksi, niiden ongelmia, joita nyt on esille tullut laajemmalti komissiolla on tarkoitus hyväksyä uusi eläimen, eläinten hyvinvointi, hyvinvointistrategia vuoden loppuun mennessä viime vuoden eh, eh, toukokuussa Paulsenin mietintö hyväksyttiin täällä ja siinä oli, eh, kat, luotiin katsaus aiempaan eläinten hyvinvointitoimintaamme ja parlamentti ja siinä edellytti, että hyväksyttäisiin Euroopan laajuinen eläinten hyvinvointilainsäädäntö ja että perustettaisiin tällainen referenssikeskusten verkosto Eurooppaan. Olemme todellakin kallistaneet korviamme parlamentin ehdotuksella. Myönnän, että uutta, uutta täytäntöönpano- ja harmonisointityötä vaaditaan. Eläinten hyvinvointi on erittäin vakava ja haastava asia, mikä edellyttää kaikkien lakipykälien asianomaista täytäntöönpanoa. Hä- kenen me perheen asia yhteistyötä luomisesta. Jotkut jäsenmaat ovat vastanneet tähän kutsuun. It's working. Chiedo scusa, no, c'è un problema di... Tämä tekniikka, eh, te, tekniikka, tekniikka vähän pätkii eh, suuria, suurta häiriötä linjoilla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 puhelin ei aiheuta tätä ongelmaa. Olen pahoillani tästä. Toivon, että ongelma saadaan ratkaistua. Nyt se pitäisi toimia. Yes. Okay. So, I have raised the issue. Eli siis, eh, eli siis nyt olen ottanut esille tämän eh, eh, parempien monivien kanojen häkkikysymyksen kahdessa maatalousministerin peräkkäisessä kokouksessa ja myöskin peräänkuuluttanut sitten puuttuvia tietoja koskien tämän uuden asetuksen täytäntöönpanoa. Jotkut jäsenmaat ovat vastanneet huutoon niin, ja tois, toisissa muutokset vielä kesken. Ne viljelijät, jotka ovat investoineet eläintensä hyvinvointiin, eivät saa joutua huonompaan asemaan siksi, että jotkut toiset eivät toteuta lain määräyksiä. Muutama sana sitten GMO-viljelystä vielä. Eh, se tässä Envikomitean vastuuvaliokuntana. Olen seurannut läheisesti eh, eh, herra Lajonin lausunnon tietä ja, ja valiokunta pyrkii var, varmistamaan tämän suhteellisuuden noudattamisen sitten kansallisessa toimenpiteisessä, jotta sitten GMO-viljelyn rajoitukset täysimittaisesti huomioitaisiin kansallisessa politiikassa. Tässä on tarkoituksena varmistaa, että tavoitteet toteutuvat sen, sen vuoksi tämä lähestystapa on meistä hyvin tervetullut. Se, se, olen kuitenkin huomannut, että, että 2018 eh, eh, eh, artiklaan 26 koskien jäsenmaiden mahdollisuuksia rajoittaa tai estää viljelyä on tullut koko joukko muutosetyksiä. Tässä komissio pitää parhaimpana kohdennettuja muutosesityksiä, jossa, jossa jäsenmaat sitten voivat tukeutua opt-out-klausuuliin. Lapasin mietintöön tässä aamulla äänestettiin ja se komissio tarkast- keskustelee edelleenkin näistä siellä hyväksytyistä muutoksista tähän ja tulee myöskin sitten kanssa kanssa tekemään läheistä yhteistyötä lopullisen ehdotuksen hyväksymiseksi. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitoksia siitä, että kuuntelitte nyt. Vastaan sitten mieluusti kysymyksiin parhaan kykyni mukaan. Komissario, grazie per questo. Kiitoksia, herra komissaari, kiitoksia tästä esityksestä, joka käsittelee tärkeää työohjelmaa, joka on siis tärkeä komissiolle ja meille. Keskustelu voitaisiin nyt aloittaa. Koordinaattorit, olkaa hyvä. Albert, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja sydämestä kiitokset komission jäsen siitä, että tulitte tänne maatalousvaliokuntaan vieraaksemme tänään. Jo viime kaudelta voin todeta, että te kuulutte niihin komission jäseniin, joiden yhteistyö parlamentin kanssa on ollut saumatonta, aivan erinomaista. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia teidän toiminnastanne ja sitä, että olette todella toiminut sen suhteen, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole saaneet kaupan esteitä mm, nostettua. Tiedätte kyllä, keitä tarkoitan niin terveys ja kuluttajan suoja ovat juuri asioita, jotka liittyvät hyvin läheisesti maatalouteen. Meidän on huolehdittava siitä, ja hyvällä tiellä jo oletta, olettekin, että meillä on harmonisointuja yhteisiä sääntöjä Euroopassa niin, että kilpailu ei pääse vääristymään. Viittasitte myös näihin tuon, tähän tuontivalvontaan. Tärkeä kysymys, jonka nostitte puheenvuorossanne esiin, ja ehkä tässä menen vielä hieman pidemmälle, mutta kauppa komissaari luonnollisesti on otettu, otettava myös mukaan näihin keskusteluihin. Meillähän on suunnitelmia kahdenvälisistä kauppasopimuksista Mercosur-maiden kanssa. Viime vaalikaudella hyväksyimme maailman tiukimman kasvinsuojeluaine lainsäädännön Euroopan unionissa. Ja meidän on huolehdittava siitä, että EUhun saa tuoda vain sellaisia maataloustuotteita, jotka ovat meidän korkeiden vaatimustemme ja standardiemme mukaan, mukaisia. Eihän meidän lainsäädännöstämme ja tiukoista säännöistämme ole mitään iloa, jos muualta Euroopan unioniin voidaan tuoda tuotteita, joiden kasvattamisessa on käytetty kasvinsuojeluaineita, jotka meillä ovat kiellettyjä. Pyydän todella tukeanne siihen, että VTO-sopimuksia muutettaisiin meidän standardiemme mukaiseksi, että vaatimuksena olisi, että meidän tiukkoja standardejamme on muidenkin kunnioitettava. Liitto kanslerimme puhui siitä, että toivottaisiin maataloustuotteille yhtä tiukkoja sääntöjä kuin esimerkiksi autoille, sillä autot saavat ajaa meidän teillämme vain siinä tapauksessa, tuontiautot siis, että ne täyttävät meidän tiukat standardimme. Ja mielestäni niin elintarvikkeiden kuin rehunkin suhteen tulisi toimia samoin. Näitä tuotteita saisi tuoda EU-hun vain siinä tapauksessa, että ne ovat meidän standardiemme mukaisia. Tämä on todella myös maanviljelijöidemme edun mukaista ja me haluamme sellaiset säännöt, jotka ovat eläinten suojelun kannalta myönteisiä. Viittasitte itse esimerkiksi eläinkuljetuksiin. Äh, jossain vaiheessa jotain vuosia sitten olisi ollut vaikea ymmärtää, että olisi kielletty se, että äh, eläinten kasvattajat eivät olisi vapaasti saaneet äh, karjamarkkinoille 5-60 kilometriä kuljettaa näitä elikoitaan myytäviksi mutta sääntöjen on oltava ymmärrettäviä eikä myöskään tältä osin liian tiukkoja. Viittasit aivan oikein siihen, että ne toimet, joita suunnittelette, tulisi voida täytäntöönpanna panna mahdollisimman yksinkertaisesti, ettei synny uutta byrokratiaa, vaan että myös hallintoteknisesti asiat voidaan toteuttaa helposti. Ja todella toivotan teille menestystä työssänne jatkossakin. Tos, poi George Lyon. Käpäs Santos, sitten George Lyon. Kiitos, eh, komissaari. Kuuntelin eh, esitystänne kiinnostuneena, hyvinkin kiinnostuneena. Ja äh, tietysti olla vain yhtä mieltä pyrkimystenne kanssa ja onnea niiden toteuttamiseksi kollega Des eh, jo viittasikin näihin rajatarkastuksiin. Komissaari, eh, te sitä eh, mahdollisista parannuksista. Terveysraja on tämä viimeinen raja, näin sanoksemme. Ja, ja meidän pitää tietysti tässä tarttua viljelijöitä kohtaviin haasteisiin. Ja Dessin kanssa Täytyy olla vain samaa mieltä siitä, mitä hän totesi. Vielä mu- muutama sana näistä rajatarkastusten eh, tehostamisesta. Alustuksessanne eh, jätitte puuttumatta hyvinkin arkaluontoisen asiaan, jota jo Belgian puheenjohtajakaudella käsiteltiin. Eli siis luujauhon käyttämistä eh, rehuissa merehtiöillä. Mitenkään tämä asia etenee, mitä käänteitä tässä on luvassa ensi, ensi vuonna. Tämähän on hyvin tulen arka asia. Molemmat os, os, osa, osapuolet käyvät tässä aika kuumana. Oi Hosling, Martin o- George Lani, Martin Ansley. Commissioner uh, could I Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia. John Daly, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tullut tänne paikalle. Minulla on muutamia asioita, joista haluaisin erityisesti puhua. Puhuitte eläinterveyden yhteydessä tunnistamisesta. Te varmasti tunnette koko lampaiden tunnistamisohjelman toimeenpano tilanteen. Tämä on ollut hyvin monimutkainen ja ongelmallinen asia monille lampaiden kasvattajille. Voisinko kysyä teiltä, olisiko mahdollista teidän sitoutua siihen, että kun tämä lampaiden tunnistamisohjelma on toimeenpantu, että tehtäisiin sitten arviointi, mitä ongelmia on ollut olemassa ja kuinka voitaisiin yksinkertaistaa toimintaa ja tehdä siitä käytännön läheisempää. Esimerkiksi Skotlannissa voisin kuvitella, että Irlannin kollegani ovat samaa mieltä. Me tarvitsisimme käytännöllistä toimeenpano-ohjeistusta komissiolta toisekseen liittyen eläinten hyvinvointiin ja lainsäädäntöön. Te mainitsitte kuljetuksen, joka on erittäin tärkeä asia. Haluaisin jälleen kerran pyytää teitä sitoutumaan te huomautitte aluksi, että pyritte harmonisoimaan näiden eläinten kuljetusta käsittelevien lakien toimeenpanoa. Haluaisin kysyä, mitä aiotte tehdä, sillä alalla on ainakin minun maassani yleinen mielipide vallalla, jonka mukaan emme tarvitse lisää lakeja, vaan tarvitsemme nykyisten olemassa olevien lakien toimeenpanoa harmonisoidulla tavalla. Mikä teidän mielipiteenne olisi tässä ja kuinka te aiotte toimia tällä, tässä asiassa? Sitten te mainitsitte nämä häkkikanat. Tästä asiasta on keskusteltu tässä valiokunnassa aikaisemminkin. Sanoitte, että vahvasti ajatte sitä, että jäsenmaat toteuttavat sääntöjä nyt. Meillä on vain kahdeksan kuukautta takarajaan jäljellä. Meillä on kahdeksan miljoonaa munivaa kanaa. Eli halusin kysyä, että mikä nyt tässä olisi B-suunnitelma, sillä A-suunnitelma ei tule toteutumaan – ensimmäinen tammikuuta 2012 mennessä. Tämähän oli takaraja, eli mikä teidän suunnitelmanne olisi, kuinka te aiotte valvoa, että tätä toimeenpannaan ja entä sitten se, että kun ensimmäinen tammikuuta 2012 yhtäkkiä meillä on 8 miljoonaa laitonta munaa, mitä me teemme? Te olette käyttäneet hyvin paljon varoja siihen, että nämä säädökset toimeenpannaan? Kuinka te aiotte toimia, jos me emme tule onnistumaan siinä? Kiitoksia. Seuraavaksi Maasin Hoisling. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen mukavaa, että tulitte vieraaksemme. Pari kysymystä, jotka vielä eivät ole, tai alkupuheenvuorossanne nousseet esiin. Toinen niistä kyllä tässä kysymyksissä jo nousikin esiin. Eli todella te halusitte helpottaa eläinproteiinien äh, tilannetta juuri BSE-kriisin jälkeen. Meidän kantammehan on hyvin selkeä. Haluamme erittäin tiukat säännöt. Kysyisinkin teidän suunnitelmistanne, mitä teillä on käynnissä. Ja toinen kysymys, eipä siitä ole kovin paljon aikaa, kun Saksassa meillä oli dioksiiniskandaali. Ja kysyisin nyt, äh, mitä sen suhteen ehdotatte Saksan hallitukselle ja muille. Ja miksi edelleen vastustatte niin tiukasti tällaista positiivista myönteistä listaa? Ehkä voisitte, tehän olette todella selkeästi sanonut, että tällaista luetteloa vastustatte, joten voisitteko kertoa miksi. Sitten kolmas kysymys, kloonaus. Kun neuvottelut epäonnistuivat, onkin nyt teidän vuoronne tehdä uusi ehdotus, uusi luonnos. Voidaanko sitä odottaa pian? vai yritättekö nyt ensin kulkea uusia teitä? Kaikki varmasti haluaisimme uuden yhteisen aloitteen mitä pikimmin ja uudet keskustelut käyntiin. kun, kun haluatte estää vaarallisten kasvien leviämisen, luonnollisesti teitä tuemme tässä. Mutta mutta tehän olette todennut, että siemenkasvien tai siemenviljan suhteen vastustatte, teillä on tiukka nolla toleranssi. Ja nythän kyse on sitten siitä, että nollatoleranssista kuitenkin luovutaan esimerkiksi rehun kohdalla. Paljonko rehua on palautettu viimeisten kahden vuoden aikana siksi, että niissä on ollut geni-teknologista saastumista. Meillä on todettu, että mm, rehua on palautettu, mutta kuinka paljon? No niin, munivista kanoista täällä on jo kysyttykin ja puhuttukin. Me olemme aiheesta keskustelleet usean otteeseen ja tätä asiaa täytyy todella kyllä kiireellisesti käsitellä ja mm, asia tulisi saada käyntiin, mutta edelleen vaikuttaa jotenkin siltä, että kaikki haluavat vastauksia ja viljelijät odottavat teiltä todella tätä vastausta hyvin, hyvin kiinnostuneina. Palaan vielä näihin GMO-kasveihin. Mm, te valaisitte tätä uutta lainsäädäntöä ja olette sitä ajanut, mutta kyllä tässä edelleen kysymyksiä ja avoimeksi. Entä, eli että onko täällä Euroopassa jonkinnäköinen yhteinen vastuujärjestelmä, entä sitten EFSAn uudistus ja milloin samat viljelysäännöt tulevat koskemaan kaikkia unionin maita ajatellen esimerkiksi raja-alueita. Näitä ehdotuksia odotamme edelleen ja kyllä tämä aika tärkeä aihe on, eikä sitä oikein jäsenvaltioidenkaan vastuulle voi jättää. Kiitos. Thank you, Chair. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja. Useimmat uh, minunkin mieleni kaihertaneet asiat ovat jo, on jo kysytty, eli lyhyestä virsikaunis minun osaltani. Sitten nämä äh, äh, häkkikanat, äh, halut, sanoitte, että, että painostatte niitä maita, jotka eivät ole tai ne niitä, jotka eivät ole tätä vielä panneet täytäntöön, mutta sitten toisaalta ne, jotka ovat, niin ei niitä pidä rangaista. Eli siis mikä, mikä todellakin teillä varasuunnitelmana nyt sitten on, niin kuin tässä äsken kysyttiin. Haluaisimme tietää, mitä on luvassa. Haluamme toimia yhdessä kansana. Ja ne, jotka ovat todellakin sitten vastanneet ja reagoineet näihin vaatimuksiin, eivät ne todellakaan nyt sitten saa jäädä huonompaan asemaan verrattuna näihin huolettomampiin. Mitä Merkosurista tulee? Olen ihan samaa mieltä, mitä Albert sanoi. Komissio hän puhuu vastaavanlaisista standardeista, ei samoista. Similar ja same eivät ole samoja englanniksi eikä samankaltainen ja sama suomeksi. Että eh, voi kuvitella, että Eurooppa olettaa, että me eurooppalaiset eh, tuottajat eh, tuottavat sitten tavaroita tietyin ehdoin kuluttajille ja sitten joku ulkomaalainen saa tuoda alueellemme eri standardein tuotettuja elintarvikkeita. Minä olen ryhmäni varjoesittelijä tästä luujahosta. Ja Dagmar Roth Berens, hyvä ystäväni pitkältä ajalta, kuvasi reagoitajani tunte, tunnepohjaiseksi, tunneperäiseksi. No, minähän tulen nyt, olen britti ja siellä tämä BSI iski täydellä voimalla meihin jos sitä ajatellaan tätä, tätä luujauhoa proteiinilähteenä aloilla, jossa soijasta ja muusta on pulaa, että näin voitaisiin toimia näiden mukaan. Mutta, mutta kuluttajat aivan ainakin haluavat tietää, vakuuttua kaiken toiminnan turvallisuudesta. Tässä pitää, pitää varaa varansa. Ei, ei riitä pelkästään, että verotaan tieteeseen ja saada myöskin sitten suuri yleisö puolellemme. Uskon, että, että kuluttajat, kuluttajat vastustavat tätä ja sinä e, sitten se ruokkii epä, epäluottamusta. Ajatellaan nyt vaikka tätä keltaista lehdistöä, joka e, mielellään revittää tämmöisiä asioita. Eli tämä pitää, tässä pitää edetä taiten. Ei välttämättä huono ajatus, mutta äh, katsotaan mitä nyt tehdään. Adesso andiamo avanti. I Kiitoksia. Menemme eteenpäin. Koordinaattorit ovat kaikki käyttäneet puheenvuoron. Haluaisin... Ei, Lorenz on vielä jäljellä. Lorenz on jälkeen siis. Voitteko puhua nopeasti, sillä meillä on paljon asioita. Ehm, e, e- en puhu pitkään, sillä kollegat sanovat jo kaiken, mitä ajattelin. Minä olen sitä mieltä, että lopulta meillä on ongelma, joka meitä koskettaa kaikkia syvällisesti. Eli se, että voimme varmistaa, että tuotteet, joita Eurooppaan tuodaan, on tuotettu samoilla standardeilla kuin ne, joita Euroopassa tuotetaan, ja ettei kilpailu vääristy ulkomaisen tuotannon vuoksi minä haluaisin konkreettisia ratkaisuja näissä asioissa. Tämä ei ole helppoa, sillä kyseessä on taistelu, joka ei ole aivan uusi. Ja me tarvitsemme yhteisen strategian ehkä eri valiokuntien välillä, niin ettei tässä ole enää ongelmia, ja näin kuitenkin yhä tapahtuu. Eli voisinko me ajatella suuria sanktioita eurooppalaisessa kontekstissa? Kiitoksia, Madame Olson. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Kiitos komissaarille näistä hänen kommenteistaan. Haluaisin pari seikkaa tässä nyt ottaa eri, erityisesti esille. Ensimmäinen liittyy tähän GMO-tilanteeseen. George Lyon hän, hän, ehdotukset ovat teille tuttuja. Käytitte tätä suhteellisuutta siinä terminä. Ja haluaisin nyt sitten selvittää, että kun teillä nyt on varmaankin suuria vaikeuksia tasapainottaa näiden jalostusyritysten edut kasviturvallisuuden vaatimusten kanssa. Ja myöskin sitten, mitä tulee viljelijöiden kustannusten pitämiseen aisoissa, minkälaisia kohan ehdotuksia teillä tämän, tähän sääntelyyn sitten on tulossa? Tiedän, että monet viljelijäväestössä parissa nimenomaan tätä, tästä asiasta ovat kiinnostuneita. Tämä tulee sekä siemenien, siemenien turvallisuuteen, mutta erityisesti mitä tulee GMO siemeniin ja muihin, niin siinä komissio on erityisesti haasteen Mit, mit, mitä sitten tulee näiden äh, äh, äh, syrjä, syrjäseutujen karjaan, meillä on suuria vaikeuksia täyttää Euroopan unionin sääntöjen kanssa, mitä, mitä tulee, mitä tulee karjan hoitoon ja niin karjan tästä menehtyneiden eläinten hoitoon. Tässä karjanhoito on erittäin, erittäin hankalasti toteutettava, kallis, ja haluaisin teiltä jotain vakuutuksia siitä, että siihen on tukiaisia luvassa. Kiitoksia, Seru Polson. Kiitos puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset komission jäsenelle Dalille siitä, että hän on vieraanamme ja valmis keskustelemaan kanssamme. En nyt esitä niitä kysymyksiä listaltani, jotka täällä on jo esitetty muissa puheenvuoroissani, muissa puheenvuoroissa, mutta mutta mitä tulee eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin, niin haluaisin kysyä tästä rajasuojasta. Meillä tulisi olla yhteinen lainsäädäntö. Aika vaikeahan tässä ja nyt on puhua eurooppalaisesta standardista, koska standardit kyllä vaihtelevat eri jäsenvaltioiden välillä kovastikin, paitsi lainsäädäntötason suhteen myös ihan käytännön ja valvonnan suhteen. Siksi mielestäni olisi tärkeää yhdistää nämä kaksi osa-aluetta toisiinsa. Sitten nämä riskiin pohjautuvat järjestelmät, joita luomme kaikilla eri aloilla. Elintarvikevalvonnan suhteen tämä on hyvin selkeä sen asetuksen suhteen, mutta olen nyt hiukan huolissani siitä, että tämän riskit tason tulisi olla selkeämpi ihan paikallisten tarkastajien toiminnassa, siis niiden, jotka käytännössä tätä työtä tekevät, koska heidän arvionsa ovat kyllä hyvin erilaisia tänä päivänä. Ja tämä voi olla hiukan vaarallista, koska näin luodaan tarpeetonta kilpailun vääristymistä jopa ihan sisämarkkinoilla. Kaikkien tuottajien suhteen olisi tärkeää, että säännöt ja lainsäädäntö ovat vertailukelpoisia ja samalla tasolla. Ja samoin tuonnin tulisi tuonti tulisi alistaa samoille säännöille kuin omakin tuotanto. Meidän täytyy katsoa sisämarkkinoita kuitenkin ensin ja katsoa, että erot eri tuottajien välillä eivät ole kovin suuria. Onpa kyse sitten mm, maatiloista, ravintoloista, eri tasoista. Eli tämä riskiin pohjautuva järjestelmä ehkä tulisi ottaa esiin. Toinen asia on sitten tulevaisuuteen valmistautuminen. Ja tä, siitä syystä nyt ö, palaankin Blue Tongue-taudista käymämme keskusteluun ja äänestykseen. Eli kun ilmasto muuttuu, myös eläintaudit muuttuvat. Ja voi olla, että eteemme Euroopassa tulee tauteja, jotka ovat aivan ennen näkemättömiä. Ja äh, aivan uusi äh, tilanne on edessämme ja esimerkiksi erilaisia sellaisia hyttysiä, joita emme ennen ole nähneet Euroopassa. Ja tämä on asia, jota tänä päivänä emme vielä pysty arvioimaan, koska tietoa ei ole. Grazie vicepresidente Paulson, Mark Tarabella e poi Stefano Fort. Kiitoksia. Monsieur le commissaire, euh, nyt 20. maaliskuuta tai 21. maaliskuuta lähtien saimme tietää, että te olette kloonauksen puolesta ja kloonattujen eläinten lihankäytön puolesta. Toivoisin, että teidän käytöksenne vastaa teidän puheitanne. Haluaisin kysyä, miksi 28. maaliskuuta tai 29. maaliskuuta, kun parlamentin ja neuvoston välillä oli sovittelu- ja keskustelua liittyen tähän klonettuihin eläimiin, niiden käyttöön. Itse en ollut tuolloin paikalla, mutta sain Rova testorilta ja erittäin liberaalilta belgialaiselta komission jäseneltä kuulla, että he olivat erittäin paljon tämän klonatun lihan käytön käy- kannalla – ja he eivät halunneet, että edes tällaisia merkintöjä tehtäisiin tuotteisiin, että kuluttajat tietäisivät, että ne ovat kloonatusta eläimistä peräisin. Eli minä halusin tietää, mikä tilanne tällä hetkellä on, mikä logiikka siinä on, että kuluttajia halutaan suojata ja toisaalta sitten erittäin liberaalit tahot ajavat tällaista hyvin vapaata kauppaa, eli kumpi näistä asioista nyt voittaa, Onko teidän mielestänne tulevaisuus siinä, että suojaamme kuluttajia, tarjoamme heille informaatiota? Olemme keskustelleet eläinten hyvinvoinnista, mutta toisaalta välillä eräillä kollegoilla on hyvin skitsofreinen lähestymistapa. He haluavat olla hyvin liberaaleja ja toisaalta sitten suojella kaikkea. Jos me avaamme markkinat ihan kaikille mahdolliselle, niin tämä ei ole kovinkaan järkevää ja nyt 28. maaliskuuta me tulimme hyväksyneeksi jotakin, mikä todellakaan ei ole sellaista, että voidaan hyväksyä. Mikä teidän tulevaisuuden mielipiteenne tästä on? Ah euh, Minä haluaisin vain sanoa pari sanaa. Ensinnäkin jaen sen, mitä Martan Bela sanoi. Meidän täytyy hiukan tarkastella asioita ja miettiä sitä, mikä Euroopan kanta on maailmassa ja kuinka me käsittelemme näitä tärkeitä asioita, kuten kuluttajien suojelua ja eläinten hyvinvointia. Meillä ei voi olla yhdenlaista keskustelua ja sitten täysin toisenlaisia vastakkaisia toimia. Näissä tällä hetkellä näissä asioissa parlamentti on ollut täysin vastakkain, kun olemme neuvotelleet näissä asioissa. Oletteko te ja onko komissio sen kannalla, että meidän kantojamme voitaisiin puolustaa? Tämä on ensimmäinen osa. Sitten mitä tulee näihin äh, geneettisesti muunneltuihin kasveihin, haluaisin tietää, millä hetkellä tai mikä tilanne on tällä hetkellä komissiossa. Tuetteko te sitä kantaa, joka saattaa nyt olla parlamentinkin kanta tulevaisuudessa, eli se, että sääntöjä pitäisi tiukentaa, ja mitä ehtoja teillä on äh, sen eteen, että voisimme kieltää äh, nämä geneettisesti modifioidut siemenet. Euh, bonjour. Hyvää päivää. Minulla olisi kolme asiaa ja muutama huomautus. Mattarabellan huomioiden jälkeen. En palaa tähän asiaan, hän puhui sitä erittäin hyvin. Haluaisin kuitenkin varoittaa komissiota siitä, ettei sama asia kuin se, mitä vuonna 80 tapahtui, tapahtuisi uudelleen. Eli se, kun haluttiin sallia hormonien käyttö lihakarjan kasvatuksessa ja tuolloinhan kuluttajat boikotoivat kaikkia lihaa. Nyt jos on pienikin riski, että kloonattua lihaa on markkinoilla, me olemme sellaisessa tilanteessa, että kaikki suojajärjestöt lähtevät toimiin ja on aivan selvää, että lihakarjan jalostajat huomaavat markkinoidensa romahtavan. Eli minä pyydän heidän etunsa mielessä sitä, että te olette hyvin tiukkoja tässä kloonatun lihan asiassa. Sitten muutama huomio. Ensimmäinen huomio koskien lainsäädäntöä, joka tulee voimaan. Olen kuullut komission, anteeksi, olen kuullut, että Envi-valiokunta äänesti tänä aamuna ja haluaisin sanoa, että olen valmis tekemään kompromissin. Minä olin näiden GMOiden kansallistamista vastaan. Olen kuitenkin valmis tulemaan vastaan asiassa, jos voidaan osoittaa, että tämä on välivaihe, sillä kaikki nämä elementit, jotka toitte esiin, nämä säädöt ovat hyviä sääntöjä, jos ne ovat nyt tämän vuoden 2011 uudelleen tarkastelun mukaisia – jos nämä elementit voivat olla tällaisia yleisiä analyysielementtejä, mitä tulee GMO-kysymykseen, silloin minä olen kannalla ja voin sanoa tämä jopa julkisesti. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen asia, mitä tulee sitten siemenviljaan. Martin juuri puhui tästä. Meidän pitää olla hyvin selviä tässä asiassa. Meidän pitää käyttää nollatoleranssia siemenviljan suhteen GMOta emme voi sallia, tämä ei ole filosofinen eikä eettinen kysymys. Kysymyksessä on se, että GMOt moninkertaistuvat, jos me hyväksymme 0,1 prosenttina yhtenä vuonna, seuraavana vuonna niitä on 0,5 prosenttia, Siellä siemenviljassa tapahtuu tällaista leviämistä tai saastumista. Tämä on matemaattinen asia. Ja minä sitten sanon vielä yhden huomion, mitä tulee näihin siemenvilja-asioihin. Tiedätte, että vuonna 2010 FAO on julistanut, että biodiversiteetin suojelu voi auttaa nälänhädän vastaisessa työssä. Ja nykyisin meillä on kahden mallin sekoitus, jossa yritykset saavat lisää valtaa biodiversiteetin tappioksi. Ja meidän pitää olla tässä hyvin varovaisia, sillä Eurooppa on nyt tehnyt päätöksiä. Tämä olisi tämmöinen legitiimi toimi, mutta meillä on yhä enemmän ja enemmän tilanteita, jossa yritykset ovat patentoineet siemenviljaa, ja tämä liittyy muihinkin seikkoihin, eli kun me tarkastelemme uusia bioteknologioita, meidän täytyy käsitellä tätä asiaa, kuinka me voimme suojella näitä alkuperäisiä siemenviljakantoja, jotka ovat hyvin moninaisia monissa maissa, esimerkiksi monissa uusissa jäsenmaissa, kuten Romaniassa tai Bulgariassa. Pojar. Kiitoksia herra Jemes ja Mit uns ihr Arbeitsprogramm. Kiitoksia. Komission jäsen, olen hyvin iloinen siitä, että olette työohjelmastanne tänään kanssamme keskustelemassa. Yksi kysymys. Viittasitte siihen, että haluaisitte erityisesti toimia tehokkaasti tietojen keräämisen kohdalla. Miten tämä sitten tapahtuisi, toteutuisi? Kuka näitä tietoja keräisi, kuka niitä toimittaisi? Miten estettäisiin se, että ei tehdä päällekkäistä työtä? Ja kun tietoja kerätään, niitä tulee myös arvioida ja tämä luonnollisesti aiheuttaa hallintokustannuksia tai siis työtä, lisätyötä. Lisäksi viittaisin siihen, että maanviljelijät yleensä toimivat perheyrityksissä, joskus pk-yrityksissä ja sitten kun he hoitavat tuotantoaan koko päivän, niin jos heidän illalla täytyy vielä jotain tietoja kerätä ja toimitella, niin toteaisin, että yleensä viljelijöillä ei ole mitään omaa toimistoa tai <laughs> toimistoosastoa, vaan itse joutuvat tämänkin työn sitten tekemään. Ja jos tietoja kerätään, niin miten nämä liitetään tietopankkeihin? Entäpä sitten tietosuoja? Ovatko nämä tiedot kaikkien käytettävissä vai ovatko ne jotenkin suojattua, ettei niitä voida käyttää mm, niin, että tuottajat voisivat joutua epäedulliseen kilpailuasemaan. Sillä jos viljelijät avaavat nämä tiedot, niin tämä saattaa johtaa siihen, että muut yritykset voivat käyttää näitä tietoja sitten oman kilpailuasemansa vahvistamiseen. Eli tässä kehottaisin varovaisuuteen. No juu, munivista kanoista täällä on puhuttu jo usean otteeseen. Minulla olisi vähän röyhkeäkin suora kysymys. Onko komissiolla rohkeutta häkkikanaloiden äh, kieltämisen jälkeen huolehtia siitä, että nämä häkkikanalat kerta kaikkiaan suljetaan niin, että ne, jotka ovat toteuttaneet äh, yhteiset säännöt, äh, sitten tästä myös hyötyvät. Sitten vielä eläinkuljetuksista kysymys. Huolehditaanko siitä, että teurastamot eivät keskity, koska <laughs> eläinkuljetuksiahan syntyy siitä, että teurastamot keskittyvät tietyille alueille ja muut joutuvat sitten kuljettamaan eläimiä sinne pitkiä matkoja. Eikä mielestäni mitään kilometrirajoitusta voi olla, eikä viljelijöiltä tai eläinten kasvattajilta voida tuotantoa kieltää sellaisilla alueilla, joilla teurastamoja ei ole, vai voidaanko? Tällainen kysymys. Ja, äh, vielen Dank, Herr Und vielen Dank nochmal an den, ein großes Dank. Ja kiitoksia vielä komissaari hän tässä vaivautunut tänne valiokuntaan keskusteluihin. Kaikki kysymykset on melkein kysytty. Minä haluaisin, meillä on tästä ollut kirjavaihtoakin ollut, mitä tulee tähän eläinten hyvinvointiin. Te olette, käytte tässä nimenomaan jäsenmaiden kanssa keskustelua näistä häkkikanaloista sitten, ta, ja sitten ne, jotka eivät ole ihan yhtä yhteistyöhaluisia kuin toiset, mutta missä sitten näitä on, sitten on pantu toimi, täytäntöön ja ja kaikki eivät ole sitten siihen pureutuneet riittävän tehokkaasti. Tämä yhden äh, edustaja äh, Raimersiin, onko teillä tällainen varasuunnitelma, mitä mikä nyt on lähinnä äh, odotettavissa, mikä kehitys, kehityskulku tässä. Ja ne sitten, jotka, mitä teette niillä mailla, jotka eivät tätä asetusta pane ajo, ajoissa toimeen, mitä sitten, jos ei näin käy. Saksassa tästä on käyty vilkasta keskustelua Saksan Äh, liittotasavallassa äh, äh, me olemme tämän häkkikanaloiden purkamisen aloittaneet ja paljon jo vuotta aikaisemmin esimerkiksi, kun tämä asetuskaan tuli vastui voimaan. Merci, monsieur le commissaire, pour cet échange. Kiitoksia tästä keskustelusta, herra komissaari. Olen pahoillani, että toistan samoja asioita, joita on sanottu erityisesti kollega Des, mutta minusta vaikuttaa siltä, että nämä asiat vaativat selviä vastauksia. Ja tulee maatalousvaliokuntamme, usein puhumme kansainvälisistä sopimuksista, jotka saattavat heikentää maataloussektorin asemaa. Ja ne voivat aiheuttaa vakavia riskejä meille, vaaraa vääristää kilpailua, uhata maanviljelijöiden asemaa ja myöskin aiheuttaa kaikenlaisia terveysriskejä eurooppalaisille kuluttajille, sillä me emme voi taata tällaista moitteetonta laatua. Eli kysymykseni olisi se, mikä strategia teillä on suunnitelmissa, jotta voisitte parantaa tuo, tuo, niiden tuotteiden kontrolleja, joita tuodaan ulkomailta, Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Um, on the... Kiitos. Ah, helpful Kiitos komission jäsen. Mitä Munivin kanoihin tulee, niin olisi hyvä ehkä kuulla, moniko jäsenvaltioista on vastauksen lähettänyt ja moniko ei. Joten näin meille tuleekin sitten selväksi, tarvitaanko suunnitelmaa B. Kollegat vaikuttavat vakuuttuneilta siitä, että sellaista tarvitaan. Sitten kuljetuslainsäädäntö ja niiden lakien täytäntöönpano, joita meillä on pikemminkin kuin uusien lakien luominen. Näytämme vähän naurettavilta kuluttajien ja tuottajien silmissä ja maailmanlaajuisestikin, jos toimimme niin kuin äsken kuvailin. Sitten tuontivalvonnasta öö, kerroitte meille aika yksityiskohtaisestikin, mutta ihan yksinkertainen kysymys. Minkä, mikä tuontivalvonnan tilanne tällä hetkellä mielestänne on? Onko se tyydyttävä? epätyydyttävää. Meidän olisi kiinnostava tästä kuulla. Me olemme aika huolissamme nimittäin. Teskin tästä kysyi. Sitten lopuksi olisi varmaan hyödyksi, jos voisitte kertoa meille, mitä vaikutuksia siltä on, että uusi elintarvike kysymyksestä sopimusta ei saatu aikaan. Varmasti monet meistä haluaisimme tietää, että mihin tämä nyt johtaa, että sopimusta ei saavutettu, ja haluaisimme myös tietää seuraavista You seem to have had a coup in the last five minutes, but... Uh, kiitos. Demokratia toimii kuitenkin hyvin näin apulaispuheenjohtajankin johdolla. Mitä tulee tähän kanojen hyvinvointiin, se on ihan hyvä. Me voitte kyllä pitää meitä liittolaisina tässä valiokunnassa. Meidän molempien uskottavuushan on tässä kyseessä kannattaa pysyä kannassan Älkää antako periksi, älkää nyt vallankaan pitäkö meitä jonain vihollisena. Kyllä me haluamme, että meidän hyväksymämme lait, lait sitten myöskin astuvat voimaan ja niitä noudatetaan. Mitä sitten tulee tämä öö, karjan jäljitys, identifiointi, sillä on selvä tulevaisuus. Se on teknisesti sitten tämä TCn tiekartta ja sitten mitä se tämä tulee näihin poikkeuksiin koskien karjan ruhojen käsittelyä. Ajatellaan näitä anke, ankeita olosuhteita ja tämä ultraperifeerisyys Vaitin saarella varmaan vastaa omin, omankin alueeni luonnon oiroa syrjäisyyttä aika hyvin. British Isles. Brittein äh, saarilla käydään vilkasta äh, keskustelua erilaisten karjan sairauksien äh, torjumiseksi ja myöskin sitten tiettyjen määräysten noudattamista. Voitteko varmistaa, että myöskin teidän, teidän taholtanne sitten näihin asioihin ote, perehdytään, että me sinne jää tyhjiöön? Thank you, Chairman, and I apologize to the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin hyvin myöhään. En voinut välttää sitä. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että olette täällä, herra komissaari, sillä minulle on hyvin turhauttavaa. Olen siis kanankasvattaja. Tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta, missä on paljon tuntia täällä. Maatalousvaliokunnassa aina sanotaan, että se ei liity meihin, mutta te olette nyt suuren ongelman edessä, sillä minä tuen kollegoja, jotka sanovat, että säätöjä pitäisi tiukentaa, mutta jos me tiukennamme niitä, tarkastellaan asiaa. Ensimmäinen tammikuuta en ensi vuonna, niin teidän pitää saada sata miljoonaa häkkikanaa pois toisenlaisiin häkkiin tai sitten kahdeksan miljoonaa munaa pitää tuhota. Tämä on valtava asia. Ja näillä kanamonilla oli markkinat ja ihmiset olisivat halunneet ne kuluttaa ja ihmiset haluavat yhä syödä kananmunia ja sitten jos niitä ei ole, niin he tuovat niitä ulkopuolelta, unionin ulkopuolelta. Ja eh, lainsäädäntö sanoo, että ne voidaan tuottaa häkkikanaloissa ja kansainväliset sopimukset ei sitä estä. Eli nyt nämä 100 miljoonaa kanaa, jotka tullaan surmaamaan vuoden alussa, niin ne on kaikki kasvatettu sääntöjen mukaisesti. Ja kaikki nämä ongelmat tulevat peräkkäin. Ja sitten nämä henkilöt, joilla on häkkikanaloita, niin he jatkavat toimintansa kuten aina ennenkin, erityisesti Espanjassa. Eli mitä te aiotte tehdä tälle? Interventi. Kiitoksia, kiitoksia kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Hyvä komission jäsen, olette kuulleet vyöryn kysymyksiä. Annan teille nyt puheenvuoron, jos haluatte vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos. Kiitän kaikista huomioista, paitsi että kovasti arvostan niitä, niin tämän tyyppinen keskustelu lisäksi hyödyttää minua henkilökohtaisesti ja työntekijöitäni, koska näin tiedämme, mitä parlamentti ajattelee, mitä asioita se painottaa No, tämä kaikki on meille todella hyvin tärkeää tietoa. Pyrin tässä nyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin lainsäädäntö, joka johdattelee maatalousalaa. Ymmärrän, että maataloustuottajien on toteltava hyvin monenlaisia sääntöjä. Ja voin todeta, että kantani ja myös pyrkimykseni on yrittää rationalisoida, harmonisoida ja yksinkertaistaa sääntelykehystä kokonaisvaltaisella tavalla. Uskoakseni meidän on ensinnäkin analysoittava ehdotustemme lukuisien ehdotustemme vaikutuksia. Ja samalla meidän tulisi katsoa, mitä, mitä mm, sivuvaikutuksia eri päätöksillämme on, mitä ne maksavat ja samalla mitä hyötyä ne tuovat. Eli yleisesti ottaen meidän on mielestäni tämä tehtävä hoidettu tutkittava ja yhdessä katsottava, miten onnistumme yksinkertaistamaan ja samalla vahvistamaan viljelijöidemme kilpailukykyä. Turvallisuusstandardit ja kuluttajien etu ja kuluttajien tarve saada turvallisia tuotteita hyllylle ovat päälinjojamme. Ja elintarvikeala on yksinä, yhtenäismarkkinoiden todella tärkein ala siinä mielessä, että yhtenäismarkkinat toimivat elintarvikkeiden suhteen. Tuotamme terveellisiä, laadukkaita tuotteita, jotka ovat kaikkien saatavilla. Sitten äh, kysyttiin äh, monista eri aloista. Yksi esiin noussut kysymys liittyi omiin sääntöihimme ja vaatimustasoomme ja sitten tuontituotteiden standardeihin. Joskus on aika yksinkertainenkin ajatus maailmassa, niin- ja minun logiikkani on se, että meidän standardiemme tarkoitus on suojella kuluttajiamme. Kuluttajiamme on suojeltava kaikilta tuotteilta, joita, tai kaikkien tuotteiden, joita kaupan hyllyltä löytyy, on oltava turvallisia ää, riippumatta siitä, missä tuotteet on tuotettu sovittu. Eli turvallisuustason on oltava yhdenmukainen. Ja tietenkin eh, kilpailukykykysymykset eh, liittyvät tähän. Eh, EUn ulkopuoliset tuotteet ja EU-tuotanto. Tähän liittyvät luonnollisesti työn kustannukset, tullit tai tuontikustannukset. Joka tapauksessa nämä turvallisuusvaatimukset koskevat paitsi omaa tuotantoamme, myös muita. Ja käymme keskusteluja kolmansien maiden kanssa kauppaneuvottelujen puitteissa juuri myös turvallisuuskysymyksistä. Ja itse puolustan komission kollegiossa hyvin tiukasti kuluttajan suojaa. Emme missään nimessä ää, saa luopua tai uhrata vapaan kaupan nimissä omia kansanterveysstandardejamme, terveys- ja ö, turvallisuusstandardejamme, ne on säilytettävä. Niitä ei vapaakaupan nimissä todellakaan saa uhrata. Kun ajatellaan vaikkapa eläviä eläimiä ja eläintuotteita, ne riskit ovat varsin merkittäviäkin. Vastikään tilintarkastustuomioistuin hyväksyi kertomuksen eläintuotteiden tuonnista unioniin. Se on suhteellisen myönteinen äh, raportti äh, valvonnasta, joka toteutuu rajoillamme, mutta luonnollisesti tiettyjä huomioita on, ja tässä vastaan nyt juuri kysyjälle, joka kysyi, mikä on minun vaikutelmani rajavalvonnan toimivuudesta. Yleisesti ottaen, mitä turvallisuuteen tulee, suhtaudun hyvin myönteisesti tuloksiin, joita rajavalvonnan toimimisesta on saatu. Kuitenkin, koska järjestelmät, joita vuosien mittaan on otettu käyttöön aikaa hajautetusti, meillä taitaa olla 12 eri asetusta liittyen tähän tuontiin ja rajavalvontaan, niin tämä valvonta on varsin hajanaista ja pyrimmekin nyt varmistamaan sen, että hallintomme, joka tähän valvontaan liittyy ja sitä ohjailee, todella pohjautuu todelliseen tilanteeseen ja siihen, että mitä tarkastetaan ja mitä valvotaan. Ei tällainen äh, täysin yhdenmukainen valvonta toimisi, koska se olisi varsin äh, suuri taakka järjestelmillemme ja varmasti johtaisi näiden tarkastusten ja valvonnan vähentämiseen. Mutta on parempi, että äh, suhtaudumme tähän valvontaan äh, jossain määrin vapaammin, niin näin tämän valvonnan laatu säilyy hyvin korkealla tasolla. Ja meillä on esimerkiksi tarkastajien äh, koulutusohjelmia jäsenvaltioissa, niin kuin tiedätte. Tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva kysymys, mutta emme suinkaan lepää laakereillamme, vaan äh, meillä on aktiivisia toimia, kuten näitä koulutusohjelmia ohjelmia, joiden kautta huolehditaan siitä, että valvontataso olisi mahdollisimman samalla tasolla. Tällä hetkellä, mitä tuontiin tulee, olemme tehneet ehdotuksen, joka on juuri nyt parlamentin ja neuvoston käsittelyssä ja parlamentin rooli tuleekin tuontipolitiikkamme suhteen olemaan nyt avainasemassa. Sitten Mercosur-neuvottelujen puitteissa, ja tätä nyt korostan, haluamme, että tuontisääntöjämme kunnioitetaan sataprosenttisesti. Me emme minkäännäköisiä myönnytyksiä tältä osin aio tehdä. Sitten minulta kysyttiin, mitä mieltä olemme lihasta ja luujauhosta. Niin kuin Nicholson tuossa totesikin, olemme eläneet vaikeita aikoja, erityisesti yhdistynyt kuningaskunta. Ja nyt on huolehdittava siitä, että tilanne ei pääse jälleen pahaksi. Meillä on kova taakka, mutta toisaalta toimemme ovat todistaneet, että olemme käytännössä nämä eläintaudit saaneet kitkettyä alueeltamme. Ja luonnollisesti meidän on oltava varovaisia jatkossakin näiden kysymysten osalta. Mutta meidän on aina reagoitava tilanteeseen sellaisena kuin se eteemme tulee. Ja ehdotammekin, ajattelemme nyt, että liha ja luujauho, joka ö, tulee sijoista, sitä voitaisiin käyttää siipikarjan ravinnoksi, siipikarjan lihaa ja ö, mm, luujauhoa voidaan käyttää ö, sijoilla, mutta ö, märehtiöiden liha- ja luujauhoja ei eläinten ravinnoksi voitaisi käyttää. Ja me katsomme tätä tilannetta nyt sellaisena kuin se etenee, ja vuoden 2011 asti tilanne on tällainen. Sitten lampaiden merkinnät. Täytyy todeta, että kävin yhdistyneessä kuningaskunnassa lammasfarmilla nähdäkseni, miten tämä merkitseminen tapahtuu ja omin silmin näin järjestelmän toiminnassa. Kyseinen kasvattaja käytti merkintää paitsi lainsäädäntöömme puitteissahan itse asiassa laajenti, laajensi sitä myös koko yrityksensä hallintoon, joten saimme todella nähdä myös tämän, nämä ylimääräiset Äh, ne ponnistelut, joita hänellä oli käytössään. Mutta joka tapauksessa eläinlääketieteellinen äh, viranomainen on käynyt äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa myös Skotlannissa ja aivan vastikään ja me seuraamme tilannetta. Näitä tarkastusmatkoja on tehty myös Irlantiin, Espanjaan ja Portugaliin ja valmistelemme kertomusta saadusta opista. Se on tulossa tässä vielä tämän vuoden aikana. Eli merkinnät ovat nekin hyvin tärkeitä. Muitakin kysymyksiä on nostettu esiin ja joskus kun öö, valmistelen eri asioita liittyen eläinten terveyteen ja muihin kysymyksiin, niin saattaa syntyä myös ristiriitatilanteita. Vaikkapa nyt kloonaus. Puhun kloonauksesta kohta, mutta kloonauksen suhteen meitä on juuri painostettu sen seurattavuuden osalta, eli miten tällainen seurattavuus voitaisiin teknisesti hoitaa. Tämä on jälleen kerran asia, joka meidän on ymmärrettävä. Ja jotkut kertovat meille, että teidän täytyy analysoida se taakka, jonka eläinten merkinnät esimerkiksi lampaiden osalta aiheuttavat, mutta samalla taas meille todetaan toisaalta, että lisämerkintöjä kaivataan, että ne ovat välttämättömiä. Yhtäältä halutaan keventää taakkaa, toisaalta vaaditaan lisää valvontaa ja tässä meidän täytyy todella katsoa, miten tasapainotella. Sitten paremmat häkit. Sitten äh, kanahäkit. Voinko vielä jatkaa? Juu. Um, on battery cages, um, Niin, siis äh, häkkikanalat ovat asia, äh, joka kiinnitti huomioni, kun tähän toimeeni astuin äh, välittömästi tuolloin ja käynnistin äh, heti kaksi pyrkimystä yhtäältä. Me emme luovu kannastamme siis äh, olemassa olevasta lainsäädännöstä. Me olen tehnyt tämän äh, neuvostolle hyvin selväksi. Jotkut jäsenvaltiot ovat pyytäneet äh, määräaikojen lykkäämisiä lainsäädännön voimaan astumisen kohdalla. Minä kieltäydyin tästä. Olen kieltäytynyt tästä lykkäämisestä jo kahdesti. Täällä hän, niin kuin joku muukin totesi, uskottavuutemme on, on pelissä. Ja mielestäni meidän täytyy nyt pyrkiä saamaan hyväksyntä sille, että kun me olemme sopineet säännöistä ja myös siirtymäkaudesta, niitä on kunnioitettava. Itse olen, minulla on kokemusta alalta omasta jäsenvaltiostani ja joskus on todella niin, että ihmiset eivät koko asiaa mieti ennen kuin sitten aika on enää viikko. Tästä syystä meillä on siirtymäkausia, mutta siirtymäkaudet tulisi ottaa vakavasti, koska siirtymäkaudet on keksitty, jotta eri tahot voivat sopeutua uuteen sääntöön. Meillä on ollut 12 vuotta aikaa häkkikanaloiden suhteen ja kyllä se nyt pitäisi riittää niin, että ihmiset olisivat ehtineet asiassa toimia. Mutta niin kuin totesitte, edelleen on jäsenvaltioita, jotka eivät ole toimineet. Olen puhunut jäsenvaltioille, olen vaatinut neuvostossa, että ainakin meille on toimitettava tietoa. Te kysyitte B-suunnitelmasta. Kyllä, meillä on suunnitelmat B-stä aina f asti, mutta kaikki riippuu tietenkin siitä, mikä on tilanne kentällä, koska meidän on otettava huomioon monet eri tekijät. Viimeinen puhuja tässä totesi, että tuhotaan nämä kanalat ja myös kanat. Ja vasemmalta puolelta niin minulle ö, kuiskattiin, että italialaiset taisivat ö, takavarikoida miljoona häkkikanaa juuri eilen. En tiedä, onko tämä totta, mutta näin minulle kerrottiin välttääkseen ongelmien syntymisen, tai siis äh, eläinten äh, hyvinvoinnin nimissä. Eli mitä me teemme? Ja mm, herra, Ragnew tässä, herra Agnew tässä totesi ö, äh, vaikutuksista elintarviketeollisuuteen, markkinoillemme, tuontiin Tällä hetkellä Eurooppa on omavarainen kananmunien suhteen, niitä ei tuoda. Eli miten tilanne, mikälaisena tilanne jatkuu? Joka tapauksessa meillä on oltava kaikki mahdolliset tiedot niin, että voimme suhteellisella ja älykkäällä tavalla sitten arvioida jatkotoimemme. Meidän pitää varmistaa reilu kilpailu. Mielestäni tämä on yksi perusasia. Me emme voi sietää sitä, että kananmunia tulee tiloilta, jotka eivät noudata uusia sääntöjä ja että ne kilpailevat sellaisten kananmunan tuottajien kanssa, jotka ovat noudattaneet sääntöjä, sillä mielestäni yksi peruselementti on tämä. Jos minä huomaan, että jokin maa, kuten esimerkiksi Puola, jossa oli 80 prosenttia tiloista sellaisia, että ne eivät noudattaneet sääntöjä, miten me sitten teemme, tuhoammeko me Puolan markkinat. En nyt sano, että nämä ovat tosiasioita, tämä oli vain esimerkki mutta se osoittaa sen, kuinka tärkeää tämä on, kuinka tärkeä tämä työ on, joka meillä on tehtävänä. Meidän pitää käsitellä monia asioita ja meillä on nyt 15 maata tällä hetkellä, jotka eivät ole vielä toimeenpanneet sääntöjä. 15 olen tehnyt niistä listan ja edellisen interventoni jälkeen olen kuullut, että neljä niistä nyt on alkanut tehdä toimia. Eräät sanovat, että tietoa ei ole, mutta minä painostan heitä ja me seuraamme jatkuvasti tilannetta ja teemme seurantaa, että saisimme tarvittavaa tietoa. Mutta tämä on siis meidän kantamme tämän asian suhteen. Mitä sitten tulee dioksiiniin. Olemme keskustelleet Saksan hallituksen kanssa jatkuvasti, kun tämä tapahtuma oli käynnissä. Olin itse puhelimessa ministerien kanssa. Uskon, että dioksiini tapaturma antaa meille sellaista rauhoitusta. Huomaamme, että meidän järjestelmämme toimii. Jos järjestelmää käytetään oikein, se toimii. Mitä tahansa sääntöjä, asetuksia, direktiivejä me sitten luommekaan, emme voi taata sitä, etteivät jotkut rikolliset henkilöt pyri ohittamaan järjestelmää. Meillä täytyy olla politiikkoja, prosesseja, ruohonjuuritasolla, jotka takaavat sen, että jos näin tapahtuu, meitä varoitetaan mahdollisimman nopeasti ja me voimme taata sen, että voimme toimia nopeasti. Ja jäljitettävyysjärjestelmä esimerkiksi tässä tilanteessa toimi. Ja Saksa pystyi tunnistamaan, mistä ongelma tuli. Se pystyi tunnistamaan ne tilat, jotka olivat kyseessä, sulkea nämä kyseiset tilat, jäljittää ne tuotteet, jotka näiltä tiloilta olivat lähteneet, tietää mihin ne olivat menneet, testanneet, pystyy testaamaan tuotteita ja varmistamaan sen, että todellista terveysriskiä ei ollut elintarvikkeissa, joita oli valmistettu. Ja nämä tuottajat, ja heidän pistensä pystyttiin tietenkin tunnistamaan ja sulkemaan aina siihen asti, kun koko ketju oli saatu puhdistettua, ja tämä todellakin toimi. Ja minä uskon, että tämä on meille oppi. Jos meillä on kentällä järjestelmiä, joista välillä valitetaan, sillä kuten tiedätte, ne aiheuttavat lisää rasitusta, lisäkuluja, lisätöitä, kaikkia. Mutta jos ongelmia on, tuolloin mielestäni me käsitämme, kuinka tarpeellisia nämä järjestelmät ovat. Minulta kysyttiin, herra Hoslin kysyi, miksi minä olin tämän positiivisen listauksen vastaan tätä positiivista listausta. Minä uskon, että tämän tässä tilanteessa yleensä toiminta on turvallista, mutta jos on sellaista todistusaineistoa, että tietty tuote on vaarallista, meidän pitää ryhtyä toimiin. Mielestäni meidän ei pidä määritellä, että jotkut tuotteet ovat positiivisia, siis hyviä. Siis jos joku on negatiivista, sen ei pitäisi olla markkinoilla. Tuotteet, joilla on riskejä, niiden ei pidä olla markkinoilla ja siksi minä olen tätä ajatusta vastaan. Ja mitä tulee sitten geenimuunneltuihin tuotteisiin? GMO-asiassa olemme tehneet esityksen, jotta jäsenmailla olisi oikeus päättää, käyttävätkö ne GMOita vai ei. Me olemme määritelleet kantamme keskustelujen jälkeen ja neuvoston ja parlamentin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tuoneet esiin, miksi on syitä sille, että jäsenmaat voivat tehdä päätöksensä. Ja minä uskon, että me alamme päästä yleiseen yhteisymmärrykseen näistä syistä. On olemassa tarpeeksi syitä jäsenmaille jotta he ottaisivat tässä tilanteessa päätöksiä. Siis jos minä olisin pieni maa, minä varmastikin ajattelisin, että maankäyttö on tärkeä asia. Maankäyttö maanviljelykseen ja minä uskon, että jäsenmaalla pitäisi olla mahdollisuus päättää, mikä on taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, mitkä objektiiviset syyt ovat niiden perusteella käyttää maata tietyllä tavalla. Tämä liittyy suunnitteluun, kun suunnitellaan maanviljelystä. Kyseessä on sama asia kuin se, että ajatellaan, että tietyssä maassa käytetään vain luomuviljelyä. Miksi? me emme voisi sitten antaa jonkin maan päättää, että tietyllä alueella käytetään vain luomuviljelyä ja toisella sitten tehotuotantoa. Minä uskon, että tämä maankäytön käsite on yksi sellainen käsite, joka luonnollisesti liittyy tähän päätöksentekoprosessiin. On tietenkin muita syitä tehdä päätöksiä. Jos lupa käyttää GMOita tehtäisiin sen perusteella, että ne eivät aiheuta riskejä ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. Tällaisessa tilanteessa näitä asioita ei tarvitsisi tuoda taas jäsenmaiden päätettäviksi. Tämä liittyy niihin rajoituksiin, joita me olemme asettanut. Mitä tulee GMOihin ja niin siihen, mitä herra Bove sanoi, te tiedätte, mitä me pyrimme tekemään GMOiden suhteen. Meillä on tämä uusi toimintamalli, jota EFSA on ehdottanut liittyen lupaprosessiin. Ja minä järjestän julkista keskustelua tästä prosessista. Me olemme järjestäneet jo kaksi hyvin mielenkiintoista seminaaria poliitikkojen ja asiantuntijoiden kanssa, jotka edustavat kaikkia mahdollisia kantoja ja mielipiteitä GMOiden suhteen, ja he pystyivät keskustelemaan vapaasti. Ei vain ilmaisemaan omaa mielipidettä, mutta kuunnella muidenkin ihmisten mielipiteitä. Ja tällä minä pyrin saavuttamaan sen, että meillä olisi tilanne, jossa voimme kehittää järjestelmän, jonka suurin osa ihmisistä, on mahdoton sanoa kaikki, mutta suurin osa ihmisistä hyväksyisi, että suurin osa ihmisistä olisi tämän meidän lupajärjestelmämme kannalla. Minä haluaisin saada aikaan sellaisen järjestelmän, joka ihmisten mielestä on hyvä, jotta esimerkiksi voitaisiin käyttää riippumattomia tiedemiehiä tai tahoja, jotka tekevät omia testejään. Ja sitten me aloitamme hyvin nopeasti, uskoisin muutaman päivän päästä, mietinnön liittyen sosioekonomisiin aspekteihin, jotka liittyvät GMOiden käyttöön. Tämä on analyysi Siitä tiedosta, jonka olemme saaneet jäsenmaista. Emme saaneet paljon tietoa jäsenmaista, täytyy sanoa. jälleen kerran monet jäsenmaat eivät perustaneet tie- toimintaansa todelliseen tietoon, ne vain ajattelivat, että jotakin saattaisi tapahtua, ja tämä ei ollut kovinkaan relevanttia nyt, kun minä pyrin tekemään tällaisen analyysin, mutta me pyrimme siis katsomaan, mikä olisi paras mahdollinen tapa toimia. Ja tämä tieto, jota me olemme saaneet, se tullaan käyttämään mietintöön, jonka teemme hyvin nopeasti. Ja tämän lisäksi GMO, kuten muutkin uudet innovaatioalat, ovat sellaisia, että minä korostan innovaation vastuuta. Vastuullinen innovaatio on sellaista, joka hyödyttää yhteiskuntaa, ja minä haluaisin nähdä niitä hyötyjä, joita me saamme kaikenlaista tuotteista, joita tuodaan markkinoille. Minä en, ja olen sanonut tämän ennenkin, minä en ole puolesta enkä vastaan. En ole GMOiden puolesta tai vastaan, enkä kloonauksen puolesta tai sitä vastaan, mutta minulla on avain, avoin mieli, mitä tulee geenimuunteluun, enkä halua tehdä mitään lopullisia päätöksiä ja kieltoja. Minä uskon, että tämä olisi yhteiskunnalle karhun palvelus ja eurooppalaisille kansalaisille karhun palvelus, jos minä vain sulkisin silmäni ja korvani innovaatioilta, joita tapahtuu ympärilläni. Tämä ei ole mikään kauppakysymys eikä kilpailukysymys, se on tulevaisuuden kysymys. Meidän täytyy todellakin olla tässä avoimia ja meidän pitää olla varovaisia ja suhteellisia ja meidän pitää käyttää tiedettä tukemassa päätöksiämme. Nyt meidän täytyy saada aikaan luottamusta tiedettä kohtaan, sillä minä olen viime vuosina oppinut tehdessäni tätä työtä. Olen havainnut, että joskus ihmiset ajattelevat, että ei tiede anna oikeita vastauksia tai niitä vastauksia, joita me haluamme kuulla. Siksi meidän täytyy todellakin perustaa toimintamme tässä tieteeseen. Mitä tulee GMO-kysymykseen, minä toivon, että tässä voimme käyttää tällaista objektiivista etenemistapaa ja päästä johonkin kantaan. Mitä tulee sitten kloonaukseen? Jälleen kerran minulta kysyttiin, lehdistöt tilaisuudessa, että söisinkö kloonattua lihaa. Ja minä sanoin, että kyllä minä söisin kloonattua lihaa, se on täysin turvallista. Siinä ei ole mitään, yhtään mitään vaaraa eikä mitään epäilystä, että kloonattuun lihaan liittyisi jonkinlaisia terveysriskejä. Mutta siihen liittyy muita kysymyksiä. Suuri kysymys kloonauksen kanssa on eläinten hyvinvointi. Eli jälleen kerran meidän pitäisi ohjata ajatuksemme oikeaan suuntaan. Joku kysyy minulta sitä, kuinka minä suojelen kuluttajia kloonattua lihaa vastaan. Siis mitään tällaista suojelua ei tarvita, sillä mitään riskiä ei ole olemassa, mitään vaaraa ei kloonaukseen liity. Mutta kuitenkin meillä on eurooppalaisia arvoja, ja eläinten hyvinvointi on yksi eurooppalainen arvo. Ja ehdotus, jonka me teimme, oli se, että kyllä, kloonaus on ongelma eläinten hyvinvoinnin suhteen ja tätä tutkimukset tukevat. Euroopassa olemme antaneet viestin ja tällä hetkellä kloonaustekniikka on jäissä. Ja kloonien käyttäminen tuominen ja käyttäminen elintarvikkeina on jäädytetty. Ja minä olen myöskin luvannut tehdä lakialoitteen hyvin nopealla aikataululla. Ehkä tässä nyt on kysymys siitä, että takarajan olisi 2013, mutta aika saattaa siirtyä. Ja me haluamme siis yleis katsauksen liittyen kloonaukseen. Minä en halua tehdä tällaisissa asioissa päätöksiä tai lakialoitteita heppoisen perustein. Meidän täytyy tietää, mikä tilanne on. Tällä hetkellä me emme tiedä, mikä tilanne on. Tällä hetkellä tilanne on täysin auki kloonien, kloonien jälkiläisten suhteen ja niiden niistä valmistettujen elintarvikkeiden suhteen me emme tiedä, mitä tapahtuu, ja me pyrimme luomaan jonkinlaista säätelyä, jotakin sääntöjä. Ja siksi me ehdotamme jäljitettävyyttä, siis tuotetun tuotteen jäljitettävyyttä, jotta tiedämme, mitä tapahtuu. Voisin tässä kertoa pienen anekdootin. Kun aloitin tehdä kun aloitin työt tämän kloonausasian parissa, sanoimme, että on täysin mahdollista pyrkiä jäljittämään eläviä eläimiä. Tämä on ongelma siis. Jälleen kerran pääsemme tässä jäljitettävyyskysymyksiin, emmekä tiedä kuinka toimia. Ja sitten minä kysyin, kuinka paljon eläviä eläimiä tuodaan Eurooppaan, ja milloin sanottiin 50. Minä kysyin, että mikä ongelma sitten on ennen kuin tehdään päätöksiä, täytyy tuntea tosiasiat. Tosiasiat ovat sitä, mistä me todellakin keskustelemme. Jos voimme aloittaa neuvottelut, meidän pitää myöskin siirtyä siihen, että kloonattujen eläimien jälkeläisten ensimmäinen sukupolvi voidaan jäljittää. Ja myöskin saada neuvosto sen kannalle, että tämä naudanliha, joka on klonattujen eläimien ensimmäisen sukupolven yksilöistä saatu, merkittäisiin. Me emme halua maanviljelijöille uusia rasitteita. Sitten jos me teemme näin, tämän jälkeen voisimme tehdä vaikutusten arvioinnin, sillä kun puhutaan elintarvikkeiden merkitsemisestä liittyen kloonaukseen – merkitsemmekö me hampurilaiset ja salamimakkarat ja jäätelöt ja mitä kaikkea. Eli meillä pitää olla vaikutusten arviointi, joka osoittaa sen, mihin me olemme matkalla. Nyt haluan vielä toistaa, että terveysriskiä ei ole. Terveysasiat liittyvät myöskin jälkeläisiin, sillä niiden kohdalla käytetään käytän erilaisia tekniikoita ja mielestäni tämä on nyt tässä pääkysymyksenä. Mielestäni me olemme menettäneet erittäin hyvän direktiivin tämän asian suhteen. Se olisi saanut paljon järjestystä siihen, mitä me teemme ja kuinka me teemme asioita ja selventänyt tilannetta tuottajien ja markkinoiden suhteen. Minä pyrin tässä asiassa toimimaan nopeasti, jotta voisimme uudelleen saada tämän uuselintarvikedirektiivin käsittelyyn, mutta tarvitsemme parlamentin tukea tässä, sillä en halua, että asiat muuttuvat parlamentissa monimutkaisiksi erilaisten intressien takia. En halua ajaa tätä uuselintarvikeasiaa vain kloonauksen vuoksi, mutta minä uskon, että me tarvitsemme uuselintarvikedirektiiviä. Ja minä haluaisin nähdä, että tämä lainsäädäntö pääsisi eteenpäin jo ensimmäisessä käsittelyssä, sillä periaatteessa siitä oli jo yksimielisyys olemassa. Ja mitä tulee kloonaukseen, meidän pitää myöskin edetä nopeasti, jotta saisimme lakialoitteen tehty, Eli tämä on se, mitä minä haluaisin tehdä. Mutta jälleen kerran minä haluan olla toimissani läpinäkyvä. Haluan läpinäkyvää keskustelua parlamentin kanssa, neuvoston kanssa, jotta voisimme varmistaa, että voimme tässä edetä nopeasti. Ja ennen kuin teemme tämän aloitteen, haluaisin käydä keskustelua teidän heidän kanssaan. Minulla on tässä nyt korjaus liittyen häkkikanaloihin tai kanojen häkkiin. Me odotamme kahdeksasta maasta vielä tietoa. Eli mitä tulee kloonauksuun ja uuselintarvikkeihin, tämä on tilanne. Voin ehkä päättää tähän. Luulen, että olen käsitellyt kaikki tärkeät aspektit. Ehkä jotakin jäi vielä pois. Grazie. Kiitoksia, John Daly. Kiitoksia, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin, joita oli asetettu. Tietenkin erilaisia mielipiteitä on olemassa, erilaisia lähestymistapoja, biologisia, tieteellisiä. Ja meidän täytyy todellakin päästä eteenpäin tässä keskustelussa, joka on hyvin herkkäluontoinen. Nyt minuutin tauko ja sitten siirrymme kohtiin 11 ja 12 liittyen biologisten tuotteiden merkintään.